ryhmältä pyynnön, että Viktor Bostinaro tulisi Henry Weberin tilalle eh, valtuuskunta, joka hoitaa suhteita Kiinaan. Vastalauseita ei ole, joten tämä hyväksytään ja seuraavana aiheena meillä on suositus toiseen käsittelyyn Gunnar Högmarkilta ja aiheena radiotaajuuspolitiikka. Ja onkohan täällä paikalla, missä hän on? Niin, olkaa hyvä. Gunnar Högmark, neljä minuuttia. Madam Commissioner and um, dear friends and colleagues, by the decision on the puhemies, hyvät ystävät, mitä radiotaajuuspolitiikkaa tulee, olemme ottaneet tärkeitä askeleita, jotta saisimme johtavan aseman näissä kysymyksissä. Tämä on tärkeää teollisuudelle, työpaikoille. Tätä täytyy painottaa. Ja tässä me tarvitsemme uutta dynamiikkaa, mitä Euroopan talouteen tulee. Haluaisin kiittää teitä, rouva komission jäsen. Haluaisin kiittää Unkaria ja Puolaa puheenjohtajavaltiona. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä hyvistä tuloksista. Pitkän aikaa Eurooppa on ollut johtavassa asemassa, mitkä matkapuhelinviestintään tulee tai mitä näihin viestintäpalvoihin tulee. Ja tässä olemme saaneet aikaiseksi dynaamisen teollisuuden, uudet teknologiat ovat kasvaneet, mutta me olemme menettäneet tämän aseman ja nyt voimme nähdä uudenlaisen maailmanlaajuisen talouden. Kiina, Intia kilpailee yhdessä USA ja meidän kanssa. Ja meidän täytyy nyt tehdä tarvittavat ponnistukset, jotta me olemme kärjessä uudessa kehityksessä koska meidän täytyy saada kilpailukykymme takaisin. Ja olemme nähneet, että kysyntä on kasvanut, eh, mitä näihin viestintäpalveluihin tulee ja mobiilidatan liikenteeseen. Ennen kaikkea, mitä uusiin palveluihin tulee. mitä tähän monivuotiseen ohjelmaan tulee, meidän tulisi olla johtavassa asemassa tässä toisessa vaiheessa, mitä internet-vallankumoukseen tulee. Me haluamme olla johtavassa asemassa, mitä muutokseen tulee. Meidän täytyisi ö, ähm, ottaa vaarin mahdollisuuksista, mitä eh, kilpailukykyyn tulee ja televiestintämahdollisuuksiin. Yksinkertaisesti sanottuna minä haluan, että Eurooppa on numero yksi, ei numero kaksi tai kolme tai neljä. Mutta jos me haluamme olla ensimmäisiä, niin meidän täytyy tehdä päätöksiä, jotta me voimme olla numero yksi. Ja me olemme nyt kunnianhimoisempia Tämä 800 megahertsin taajuusalue otetaan käyttöön vuonna 2013. Tätä kautta saadaan uusia palveluja ja riittävästi kapasiteettia. Ja tätä kautta me asoitamme tavoitteet sille, että vuonna 2015 puhutaan 200 megahertsistä, mitä langattomiin internetpalveluihin tulee. Tätä kautta me, me voimme tarjota ma- parhaat mahdolliset kapasiteetit teollisuudelle, oli se sitten palvelusektori tai joku muu. Ja me olemme myös sopineet siitä, että komissio tulee vuonna 2015 arvioimaan, pitäisikö taajuuksia vielä lisätä. Ja me olemme päättäneet, että me kehitämme eurooppalaisen kehittämään tämän asian suhteen, jotta me voimme myös kehittää wifi-verkkoa. Eli me olemme tehneet nyt päätöksen sen suhteen, että me saisimme johtavan aseman, mitä televiestintään tulee, mutta haluamme lisätä myös kilpailukykyä, mitä uusiin palveluihin tulee. Haluaisin kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä ja minä odotan keskustelua tänään ja päätöstä, joka tehdään huomenna. Kiitos. Kiitos edustaja Höökmark ja sitten komission nimissä Rova Kruos, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On erinomaista, että parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen radiotaajuuspolitiikasta, kuten tiedätte. Jo viime joulukuussa neuvosto vahvisti tämän ja varmasti huomenna saamme parlamentilta myönteisen päätöksen. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijän ponnisteluista Gunnaria, eli tässä on nimenomaan Gunnar-taajuuksista kyse. Kyseessä jos Pidikon saa olisi vain Gunnar, ja hänestä on ollut valtavasti apua. Tämän ohjelman hyväksyminen on tärkeä askel eteenpäin. Te tiedätte, kuinka tärkeitä radiotaajuudet ovat digitaalimaailmalle. Esimerkiksi mobiilidata, palvelut kaksinkertaistuvat vuosittain ja jatkuvasti on lisää kysyntää audiovisuaalipalveluille online-muodossa ja tässä mielessä jos politiikka on estänyt talouskasvua, niin kuin sanoitte. Meidän pitäisi päästä laajakaajastaan kaikille. Tämä mahdollistaa paljon asioita lähiaikoina 2013. Me avaamme tämän tärkeän 800 taajuus, megahertsin taajuusalueen. Ja sitten me teemme eurooppalaisen inventaarion ja pyrimme sitten viimeistään 2015 saamaan käyttöön 1200 megahertsiä langattomille palveluille harmonisoidusti. Me emme taata kilpailun taajuusasioissa ja neljäksi haluamme huomioida eh, kaikki eri eh, alat, joilla taaksia käytetään. Ja sitten viimeksi haluamme tukea jäsenvaltioita ja EU-koordinaatiota taajuusneuvotteluissa Geneven konferenssi, joka on juuri käynnissä, on tästä hyvä esimerkki. Ja mitenkään vaikuttamatta kompromissiin haluaisin muistuttaa, että komissio on liittänyt neuvoston pöytäkirjaan kolme lausumaansa. Ja lyhyesti kertoisin Geneven tapahtumista seuraavaa, vaikka vielä en, ennen loppuviikkoa pysty kattavaa kertomusta antamaan tämä tulee sitten lähiaikoina eh, paperimuodossa teille. Mutta tässä vaiheessa nyt vaikuttaa siltä, että EUn tavoitteet, jotka löytyvät syyskuun parlamentin päätöslauselmasta, niihin todennäköisesti yleisesti ottaen päästään, erityisesti jos ajatellaan lisätarpeita, jotta voidaan suojata Galileo ja lyhyen etäisyyden laitteet ja uusiakin aiheita on tullut esille liittyen 700 MHz taajuuskaistaan. Tässä Afrikan ja Arabi maan maat tekivät ehdotuksia, ei haluttu jättää sen käsittelyä myöhempään vaiheeseen. Tämä on tietysti arkaluonteinen asia, mutta tämä ohjelma, josta nyt puhumme, antaa meille oikeat suuntaviivat ja välineet, miten käsitellä asiaa. Ei saa unohtaa, että jatkossa talous tulee olemaan digitaalinen. Me tarvitsemme koherentin taajuuspolitiikan tälle taloudelle. Ja jotta tämä onnistuisi, minä pyytäisin, että parlamentin edustajat hyväksyisivät kannan, joka on sen kompromissin suuntainen, joka saatiin aikaiseksi 24.10. Kiitos ja seuraavana Rybik. Kaksi minuuttia ryhmän puolesta. Kiitos komission jäsen. Meille on tärkeää nyt velkakriisissä pohtia sitä, miten me voimme tienata rahaa, jota me tuhlaamme. Ja mehän sanoimme, että me katsomme, mitä saatte aikaiseksi vuoteen 2014 mennessä. Me tarvitsemme uudet puitteet, joiden avulla meistä tulee taas kilpailukykyisiä. Voin onnitella teitä. Tilanne on parantunut, puhutaan smartphonesista, iPadista, puhutaan nopeimmista verkoista, lasikuidusta ja niin edelleen tarve kasvaa ja me Euroopan unionissa olemme jälleen johtavassa asemassa ja haluaisin onnitella teitä tästä, koska meidän täytyisi myös ohjelmistojen suhteen ottaa edistysaskeleita. Täytyy puhua prioriteeteista ja millä teholla verkoissa tehdään töitä. Me tarvitsemme teknistä lainsäädäntöä, teknisiä normeja ja Eurooppa on näyttänyt, että ohjelmistoratkaisujen avulla on saatu huomattavia edistysaskeleita. UMPS, Fourth Generation ja niin edelleen, mikä on seuraava askel. Ja siksi minä olen myös aikaisemmin ehdottanut, että meidän ei pitäisi gigabaitista puhua, vaan tämä on jo vanhentunutta termistöä. Jos nyt seuraamme akta-keskustelua, niin me olemme nähneet, että elinikäinen oppiminen on käyttäjällekin äärimmäisen tärkeää ja meidän täytyy tutkia tätä asiaa enemmän. Selkeästi sanottuna nämä bisnismallit, jotka ovat syntyneet, sosiaaliset verkostot, ne kaikki tarvitsevat näitä riittäviä taajuuksia. No, madame Herrera Madurel, pour deux... Kiitos. Sitten Riera Madurel, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. siksi minäkin haluaisin onnitella edustaja Högmarkia ja varjoesittelijöitä erityisesti Rova Trautmania hän tekemästään työstä ja hänen, heidän panoksestaan. Tämä on ikään kuin ensimmäinen eurooppalainen visio liittyen taajuuksiin. Tämä ei ollut helppoa työtä, sillä taajuuksien jako on perinteisesti tapahtunut jäsenvaltioiden toimista. On varmasti ollut hyvin vaikea saada neuvosto neuvottelupöydän ääreen. Tällä hetkellä on yhä enemmän kysyntää langattomille palveluille, joita varten tarvitaan taajuuksia ja niitä on vain rajoitetusti ja sen takia ja on tapahduttava tehokkaasti niin, että pystytään käyttämään kaikkien uusimpia palveluita. Minun ryhmäni pitää myönteisenä näitä tärkeimpiä osia, mitä täällä on mainittukin, eli tämä taajuusalue 800 ja sen kaikille jäsenvaltioille ja velvollisuusta 2013 mennessä pitäisi ainakin 1200 MHz antaa 2015 mennessä langattomille palveluille ja sitten se, että pyritään löytämään uusia harmonisointimahdollisuuksia ja käyttämään täyksiä tehokkaammin. Nämä toimet antavat uusia käyttömahdollisuuksia taajuuksille ja vähentää myös digitaalista kahtia jakoa. Näin päästään siihen suuntaan, että voidaan varmistaa korkeatasoinen internetliittymä kaikille, niin kuin digitaaliagendassa sanotaan. Ja minun ryhmäni on korostanut sitä, että on tasapainottava eh, televiestintää operaattoreiden ja radiolähetystoiminnan harjoittajien edut. Me haluamme kulttuurista monimuotoisuutta ja tällä ehdotuksella pyydän pääsemään eron digitaalista kahtea jaosta. Haluamme antaa varman tilanteen operaattorille, jotta ne tekisivät investointeja tällä tärkeällä alalla, joka voi edistää talousta elpymistä. Panajutov. Kiitos ja seuraavana kaksi minuuttia edustaja Panajutov. Госпожо presidentti, колеги, Puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää esittelijä. Tämä on tärkeä ja monimutkainen mietintö. Komissio on ehdottanut seuraavaa. Se haluaa harmonisoida radiotaajuuksia. Tämä on jo tosiasia. Tämän ohjelman puitteissa kaikki Euroopan unionin kansalaiset pääsevät kiinni laajakaistaan vuoteen 2013 mennessä. Tämä harmonisointi on erittäin tärkeä Euroopan sisämarkkinoille se, että sisämarkkinoita laajennetaan myös koskemaan laaja kaistoja, niin pystymme kehittämään sisämarkkinoita ja vahvistamaan talouttamme. Tämä harmonisointi vahvistaa palveluita Euroopan unionissa. Ainoastaan tätä kautta Euroopan unioni voi olla johtavassa asemassa palvelusektorilla. Ainoastaan tätä kautta voimme pysyä kilpailukykyisenä taloutena. Me olemme todenneet, että vuoteen 2014 mennessä laajakaistan käyttö tulee kaksinkertaistumaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Ford, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, mobiilidataliikenteen on määrä moninkertaistua tulevien vuosien aikana, eli me tarvitsemme uusia laitteita ja toimenpiteitä. Meidän täytyy tukea pääsyä Ähm, rajat ylittäviin palveluihin, näkymättömiin palveluihin ja niiden täytyy olla korkealaatuisia. Tämä kuuluu usein julkiselle sektorille. Tulevan sukupolven äh, taajuudet pitäisi vapauttaa ja pitäisi antaa uusille toimijoille tilaa kansallisesti. 800 megahertsiä ja 2,6 MHz, 2,3 mega, GHz tulevat paremmin katetuksi kaupungeissamme. Tähän tarvitaan apua, mutta jäsenvaltioiden täytyy myös pystyä takaamaan paikallispalvelut. Jotta voimme säilyttää kilpailukykymme jäsenvaltioidemme täytyy toimia yhteisen vision mukaan. Myös kuluttajat ovat tärkeitä ja asiakkaiden täytyy todella voida käyttää näitä palveluita ja tämä vaatii pitkäaikaisia investointeja infrastruktuuriin. Se on vielä suurempi äh, haaste. Okay. Hyväksyttekö kysymyksen rouva herra Rybikiltä? Frau ich glaube, Sie haben etwas Wichtiges Kiitos, sanoitte jotain tärkeää, niin tämä rajat ylittävä kilpailu. Minua kiinnostaisi, mitä mahdollisuuksia te näette sille, kun puhutaan kilpailusta esimerkiksi USA ja Kiinan kanssa, mitä siis tähän taajuuspolitiikkaan tulee? I think it goes beyond band. Mielestäni tässä, tämä menee pidemmälle kuin taajuudet tai laajakaistat. Kyse on siitä, että infrastruktuuri todella perustuu ja pystyy vastaamaan kysyntään ja parlamentissa me teemme pitkäaikaista lainsäädäntöä investointien suhteen ja ehkäpä pitkällä aikavälillä Euroopasta tulee vähemmän houkutteleva investointien suhteen, vaikka me tarvitsemme näitä investointeja infrastruktuurien luomiseksi. Kiitos ja sitten edustaja Silstra. Yksi Voorzitter, het radiospectrumbeleid brengt de interne markt dichter. Kiitos radiotaajuudet helpottavat yhteydenpitoa. Puolueemme antaa tukensa näille sopimuksille sisämarkkinat ovat tärkeä osa Euroopan unionia. Tuotteiden ja ajatusten ja mielipiteiden vapaa liikkuminen ei saa olla mitään esteitä toimielinten on varmistettava se, että ajatukset ja ihmiset saavat vapaasti liikkua. Tästä on hyötyä. Meidän puolueellamme on nettisivu, jossa kansalaiset voivat vaihtaa ajatuksia tähän liittyen, mutta tässä kuitenkin komissio on puhunut sitä vastaan, että kansalaiset voisivat vapaasti ajatuksiaan esittää. Nyt jopa sen Cruz vastustaa tätä aloitetta. Tämä nyt ei ole oikea merkki ilmaisuvapaus on demokratian ja vapauden ydin, ja se on yksi perusoikeus Euroopan unionissa, ja komission jäsen pitäisi tämä ymmärtää. Kiitos, edustaja Silstra. Ja sitten Marsinkiewicz, Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. komisarz. Kiitos, puhemies, arvoisa komission jäsen. Me elämme globalisoituneessa maailmassa ja siksi meidän täytyy tukea uutta teknologiaa ja sen kehitystä, joka voi parantaa tiedon siirtoa ja kommunikointia. Euroopan unioni osallistuu tähän innovatiivisuuden ja teknologisen kehityksen kilpailuun ja kilpajuoksuun ja meidän täytyisi olla tässä johtohahmoja. Meidän täytyy tehdä kaikkemme tämän eteen ja meidän ei pitäisi koskaan hidastaa vauhtia tässä toisessa käsittelyssä radiotaajuuksista. Puolan puheenjohtajakaudella oli tarkoitus hyväksyä tämä, lain, tämä säädösehdotus. Sopimus siitä, että laajennetaan tätä 800 megahertsin taajuuksiin kaikissa jäsenvaltioista ja annetaan se laajakaista palveluille 2013 vuoteen mennessä ja että kaikilla pitäisi olla 30 megan laajakaista 2015 vuoteen mennessä. Myöskin muuta kehitystä tarvitaan niin 400 600 hertsiin. Tällä tavalla Euroopan unioni voisi ottaa takaisin johtoasemansa. Tämän, tämän tärkeän ohjelman merkitys on siinä, että nämä taajuudet käytetään nopeaan tiedonsiirtoon kansalaisten hyödyksi. Tämä edistää myös tulevaa kehitystä ja takaa samalla kansalaisten paremman elämän. Kiitos ja sitten Rova kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. privind uh, instituirea primului program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Jos ajatellaan radio tai jos politiikan ensimmäistä ohjelmaa. Tältä löytyy strategisia tavoitteita ja käytön harmonisointi 2015 mennessä. Tämä ohjelma tekee selväksi sen, että taakseen tehokas käyttö on tärkeä digitaaliviestinnän sisämarkkinoita varten. Tämä on tärkeä myös tutkimukselle, tieteelle, satelliittijärjestelmille, ympäristön suojelulle ja ilmaston lämpenemisen torjunnalle. On hyvä, että parlamentin tarkistukset otettiin mukaan parlamentin ja neuvoston tekemään sopimukseen. Meidän on saatava mukaan seuraavat tavoitteet artikla 1c kohdalta. Kohdassa on poistettava syrjintä digitaaliasioihin liittyen ja varmistettava, että kaikilla on Eh, digitaaliliittymä vähintään 30 megabittiä 2020 mennessä. Ne pitää olla mahdollisimman eh, nopeat laajakaista yhteydet. Ja sitten artikla 3L. Siinä puhutaan uuden tekniikan aikaansaamista kuluttajille niin, että digitaali aika saa kuluttajilta tukea. On hyvä, että artikla 4 on otettu mukaan maininta siitä, että on kiinnitettävä erityinen huomio niihin erityislaitteisiin, joita vammaiset käyttävät. Radiotaajuuksia käytetään julkisilla ja yksityisillä alueilla. 2013 mennessä komission pitää tehdä päätös panosta niin, että voidaan varmistaa se, että jäsenvaltiot osaavat kerätä tietoa. Komissio esittää raportin parlamentille ja neuvostolle päätöksen panosta viimeistään kaksi vuotta täytäntöönpanon alkamisen jälkeen. Kiitos ja sitten edustaja Schake. Kiitos, dear colleagues. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tällä hetkellä monet ovat skeptisiä Euroopan unionin suhteen, mitä se voi heille tuottaa. Ja nyt kun talouskehitys on niin huono, niin on hyvä, että on jotain hyviäkin uutisia. Tässä on nyt kyse todella sisämarkkina-asiasta. Radiotaajuudet voivat auttaa tekemään Euroopasta edelläkävijän tietoyhteiskunnassa. Täytyy edistää kehitystä niin, että mobiiliviestinnässä ja laajakaista palveluissa Eurooppa pääsee johtoasemaan. Yhteinen radiotaajuuspolitiikka ja mobiilidatasiirtojen edistys voidaan taata niin, että radiotaajuudet käytetään tehokkaasti. Tehoton käyttö kuuluu menneisyyteen. Tämä on telekomarkkinoiden kannalta tärkeää. On kuitenkin valitettavaa, ettei Euroopan parlamentti saavuttanut taajuuden, taajuuksien laajentamista wifi-palveluihin. Kuitenkin täytyy olla kilpailukykyinen maailman taloudessa ja se edellyttää sitä, että hyödynnetään tietyt asiat ja myöhästyminen ei auta. Frau. Kiitos rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on puolustanut menestyksellä parlamentin kantaa. Spektrum Gunnar, paljon kiitoksia. Monet käyttävät langattomia internetpalveluita. Vuonna 2000. Kymmenen puhuttiin 365 megabaitista, nyt puhutaan jo yli sadasta. Ja nyt käyttäjät vain lisääntyvät. Ja tulevaisuudessa on ennustettu, että vuosin 2010-2015 välillä tietoliikelle kasvaa 25-kertaiseksi. Kun tämä pidetään mielessä, niin tämä ohjelma on erittäin tärkeässä asemassa. Meidän tavoitteemme on selkeä. Me haluamme enemmän taajuuksia tulevaisuudessa, koska muuten tiet tukkeutuvat. Minä uskon, hyvät kollegat, jos huomenna suurella enemmistöllä teemme päätöksen, niin olemme tehneet jotain hyvää kansalaisille Euroopan unionissa. Te varmasti tiedätte, että käsittelen uutta verkkovierailuasetusta. Ja mielestäni internetissä surffaaminen ulkomailla, senkin pitäisi olla halvempaa. Teidän pitäisi ehkä olla vielä rohkeampi rouva komission jäsen. Ja toivottavasti tämä verkkovierailuasiakirjakin saadaan läpi tänä vuonna. Niin ehkä tekin voisitte sitten kutsua minä roaming Angelikaksi. Kiitos Rova Niebler ja seuraavaksi De Angelis yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvin tärkeä ohjelma ja kunnianhimoinen suunnitelma, nimittäin se, että Euroopasta tehdään johtaja eh, nopean laajakaistapalvelun alalla. Kuten täällä on jo muistutettu, niin tavoite on saada laajakaistapalvelut kaikille. Eurooppa on kuitenkin jäljessä. Yhdysvallat ja Kiina ovat jo radiotaajuutensa suurelta osin vapauttaneet. Ja nyt aikomus vapauttaa 800 megahertsin taajuusalue langattomille laajakaistapalveluille tämän vuoteen mennessä, loppuun mennessä ja että kaikilla olisi 30 megan laajakaistapalvelu käytössä. Tämä on hyvin tärkeä tavoite ja tämä on myös sellainen suunnitelma, joka parantaa talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Ja tämä myös auttaa tietoyhteiskunnan tulevaisuutta. Kiitos ja seuraavaksi Rova Kammervert, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Haluan tässä hieman laimentaa viiniä, jota juuri kaadettiin, koska meille yhteinen kanta on pettymys. Taajuuksia on vähän. Ne ovat medialle ja kulttuurille äärimmäisen tärkeitä, koska niitä taajuuksia tarvitaan, jotta ihmisiä voidaan saavuttaa. Kulttuurivaliokunta teki erinäisiä ehdotuksia, miten tämä voitaisiin ottaa huomioon. Se teki tärkeitä muotoiluja myös, mitä radion asemaan tulee. Tässä on vaarana digitaalinen kahtiajako. Me olimme myös ottaneet kustannukset esille ja olimme myös puhuneet siitä, että kustannuksia tulisi kompensoida jollain tavalla, mutta mitään ei otettu huomioon. Tässä ainoastaan viitataan enää televiestintäpakettiin. Minä odotan komissiolta ja jäsenvaltioilta, että nyt ainakin käytännön toimissa näytetään toteen se, että he toimivat vastuuntuntuisesti, eivätkä ainoastaan ota taloudellisia intressejä huomioon tässä suhteessa,

kyseessä on siis kunnianhimoinen saavutus joka mahdollistaa televiestintämarkkinoiden tarjoamien uusien palveluiden nopean kehittymisen ja kasvun. kiitos. Kiitos ja sitten Kiitos puhemies. Euroopassa tarvitaan joustavaa koordinoitua politiikkaa radiotaajuuksiin liittyen. Näin voitaisiin saada aikaiseksi Euroopan kattavat markkinat eh, telekommunikaatiolle. Radiotaajuudet ovat oleellinen osa digitaaliaikaa. On tärkeää, että meillä laajakaista kapasiteetti ja nopeus kasvaisi. On päästä eroon digitaalista jaosta. On mietittävä sitä, voidaanko laajentaa toimiluvista vapautettujen taajuuksien jakoa langattomille palveluille. Teknologian pitäisi olla käytettävässä myös maaseutualueilla ja ainoastaan kaupungeissa, mutta samanaikaisesti on huomioitava elektromagneettiset kentät ja niiltä suojautuminen ei saa vaarantaa kansalaisten terveyttä ja siksi on jatkuvasti seurattava sitä, miten taajuuksia käytetään. Kiitos seuraavana Matula. Fiind o resursă limitată, utilizarea pe care o dăm spectrului Kyseessä on rajalliset varat. Radiotaajuuksien käyttö on hyvin tärkeää, jos me haluamme maksimoida loppukäyttäjien ja yksityisten operaattorien hyödyt. Euroopan parlamentti ja neuvosto ja tekemä päätös osoittaa sen, että EU haluaa jatkaa aloitetta ja toteuttaa sitä myös globaalisti. Internetin käyttömahdollisuuden takaaminen kaikkialla EU:ssa, nimenomaan laaja nopean internetin käyttömahdollisuus ja se, että yhdenmukaistetaan 800 MHz taajuudet auttaa johtaa, saattaisi jopa johtaa digitaali kuilun lisääntymiseen, koska internetin käyttö lisääntyy koko maailmassa. Siksi meidän täytyy yhdenmukaista useampia taajuuksia. Yhdenmukaistaminen EUn tasolla voisi edesauttaa innovaatiota ja kilpailukykyä, minkä ansiosta saavuttaisimme tavoitteemme. Kiitos. Ja sitten Super, yksi minuutti. O espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências. Me olemme pitkään keskustelleet radiotaajuuksista, mutta niitä täytyy myös valvoa. Haluaisin nyt kuulla komission kannan näistä ristiriitaisista kysymyksestä. Radiotaajuuksien pitäisi olla kaikkien käytettävissä. Niitä käytetään totta kai myös kaupallisiin tarkoituksiin, puolustustarkoituksiin ja niin edelleen. Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda enemmän digitaalisia käyttömahdollisuuksia. Ja minä haluaisin nyt kuulla komission kannan. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, seut-sopimuksen 114 artiklan mukaan tukitoimenpiteistä. Komission piti jo 2010 vuonna antaa radiotaajuuspolitiikasta monivuotinen ohjelma. Euroopan parlamentti ja muut ovat ehdottaneet useita muutoksia ja uusia vaihtoehtoja niin, että kunnollinen osa taajuuspolitiikoista laitettaisiin laajakaista palveluihin tarvitaan rahastoa ja tämä on saanut taakseen neuvoston ymmärryksen. Tämä onkin hyvä perusta uudelle politiikalle radiotaajuuksien alalla Euroopassa. 2013 vuoteen mennessä kaikissa jäsenvaltioissa 800 megahertsin taajuudet on vapautettu laajakaistapalveluille ja 2000 megahertsiä sitten myöhemmin muille mobiilipalveluille. Tarkoitus on saavuttaa viiden miljoonan mm, käyttäjän markkinat. Tässä täytyy todella pitää huolta viestinnän nopeudesta ja laadusta. Ja sitten Kukkanen Ryhille nythän on ystävän päivä. Te olette puhuneet kaksi kertaa, mutta saatte vielä puheenvuoron. Kiitos puhemies. Haluaisin toivottaa Gunnarille kaikkea hyvää, koska hän on nyt tehnyt hyvän pohjan kilpailukykyiselle Euroopalle. Haluaisin kysyä Rova Cruzilta tämä 100 megabittiä vuoteen 2014 mennessä, onko sekin tavoite ja millä taajuudella se tullaan saavuttamaan? Kiitos edustaja Ryby. Tähän loppuu tämä osa puhuja listasta ja sitten Rova Kroos saa puheenvuoron. Eh, Madame President, um, eh, just a couple... Kiitos puhemies. Muutama mielenkiintoinen kysymys. Mari Heskaake ja edustaja Basescu esittivät mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä oli wifi-käyttöön toimiluvista vapautettuja taajuuksia. Tämä oli oikein mielenkiintoinen asia. Siihen paneudumme. Ja tähän liittyy sitten myös se, minkä edustaja Zuber mainitsi, eli että yleinen pääsy tulee olemaan tässä Inventarissa mukana pelkästään luvanvaraisesta kaupallisesta käytöstä ei siis ole kyse. Ja sitten lopuksi sanoisin, että ilomielin voin todeta, että kaikki edustajat ovat samaa mieltä siitä, kuinka äärimmäisen tärkeää on, että radiospektri saadaan hyvin käyttöön. Tämä voi edistää työpaikkojen syntymistä ja kasvua. On tärkeää, että kaikkien mielestä taajuuspolitiikalla voidaan lisätä kasvua ja tuoda kuluttajille todellista hyötyä. Ja huomenna parlamentissa hyväksyttävä radiotaajuuspolitiikka, siitä jää hyvä mieli sen jälkeen, kun on tehty kovasti töitä neuvoston parlamentin ja komission sisällä, mutta tämän lisäksi tämä on todellakin yksi niistä tavoista, joilla voimme tehdä selväksi ulkomaailmalle, että on myös myönteisiä viestejä. Haluaisin kiittää kaikkia hyvin rakentavasta yhteistyöstä koko tämän menettelyn aikana. Aika menee todella nopeasti, mutta paljon verta, hikeä ja kyyneliä tähän tarvittiin, mutta lopputuloshan on tärkeintä ja työ, jonka kaikki ovat tehneet, on ollut todella mahtavaa. Kiitos. Ja sitten esittelijää. Hän saa viimeiset sanat. Um, spectrum is limited. Kiitos. Taajuudet ovat rajattuja, mutta mahdollisuudet ovat rajattomia, niin kuin me olemme nähneet aikaisemmin, niin kuin me tulemme näkemään. Ja on varmaan oikeudenmukaista sanoa, että medialla ja kulttuurilla tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia tulevaisuudessa, niin kuin nytkin tapahtuu. Asiat muuttuvat. Ja kaikkein tärkein asia tässä keskustelussa on ollut se, että kymmenen vuoden aikana kehitys on ollut valtavan nopeaa. Ja se tulee varmasti olemaan myös nopea seuraavan kymmenen vuoden aikana ja meidän täytyy taata täysi kapasiteetti, jotta me voimme hyötyä tästä mm, liittyen palveluihin, mutta myös mediaan ja kulttuuriin. Ja siksi onkin tärkeää, kun puhumme seuraavista askeleista, että me takaamme tämän lainsäädännön nopean täytäntöönpanon, mutta samalla me sitten valmistelemme jo seuraavia askeleita, koska tämä on vasta uuden kehityksen alko. Tämä on internetvallankumouksen toinen aalto. Meillä tulee olemaan mahdollisuuksia, niin kuin esimerkiksi olemme nähneet Pohjois-Afrikassa, mitä mielenosoituksen tulee, niin kuin me olemme nähneet ja mitä tapahtuu talousvallankumouksissa. Me voimme käyttää hyväksi tulevia askeleita. Mitä nopeampia me olemme sen parempi ja me olemme asettaneet tavoitteeksi 1200 megahertsiin vuoteen 2015 mennessä. Sitten meidän täytyy arvioida tarpeet, jotta voimme edetä seuraavien vuosien aikana koska tulevaisuus lähenee ja meidän täytyy olla johtavassa asemassa, jotta me voimme olla johtavassa asemassa ja jotta me voimme johtaa ja jotta me, me voimme olla ensimmäisiä, jotka ovat avaamassa uusia mahdollisuuksia jatkuvasti, koska mahdollisuudet ovat rajoittamattomat, eh, jos taajuudetkin ovat rajoittamattomat. Kiitos. Monsieur Rubik, vous aviez un point d'ordre? Herra Ryvi, oliko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Frau, Frau Präsident niin minun mikrofonini toimii, taajuudetkin toimii, mutta tämä nappi tässä konsolissa on rikki. Olen pyytänyt jo kaksi kertaa, että hän korjaisi tämän on-off-nappulan. Voisiko hän nyt ystävällisesti korjata sen? Me hoidamme tämän asian koko yön ajan varmistanut sen, että tämä onnistuu, tämä korjaaminen. Tämä on nyt vain vitsi, mutta nyt tämä keskustelu loppuu tähän niin huomenna äänestämme kello 12.30.